että yritysten yhteiskuntavastuun standardit saadaan laajemmin käyttöön yritysten keskuudessa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanslik. Als... Kiitoksia, kollega Hanslik. Sitten kolme minuuttia. Kollega Kutas, toivottavasti äänsin sen oikein. Kiitokset puhemies.